sitten teidän osoittavan riittävää kunnioitusta ilmoitukselle, niin joten anna teille kaikille ehkä minuutin aikaa rauhoittua, istuta paikoillenne. Thank oh, you. Thank you, colleagues. We... Kiitos kollegat. Jatkamme nyt. Pyydän hiljaisuutta. Colleagues, could I ask... Kollegat, pyytäisin siis hiljaisuutta. Haluan kiinnittää huomioon erittäin vakavaan tapahtumaan ja me parlamenttina haluamme ilmaista huolemme ja myötätuntomme uhreja kohtaan. Hyvät kollegat, 30. lokakuuta hirvittävä tuli palo syttyi Bukarestissa diskoteekissa, jossa yli 400 ihmistä, nuoria, alle 30 ihmisiä olivat kokoontuneet konserttiin. Kuoleman tapausten määrä on noussut jo noin 50 ja vielä 100 ihmistä on vakavassa tilassa sairaaloissa. Meidän ajatuksemme ja myötätuntomme perheille, ystäville ja, ja uhrien ystäville. Olemme myös todella järkyttyneitä siitä, että saimme tiedon venäläisen matkustajakoneen tuhoutumisesta Siinailla. Siinä menehtyy 224 ihmistä. Myötätuntomme uhrien perheille ja Venäjän kansalle. Kiitos. Herra Negrescu, te, teillä on puheenvuoro. College doamnă președintă, dragi colegi, am luat cuvântul pentru... Rouva puhemies, pyysin puheenvuoroa, koska pyysin Euroopan parlamenttia muiden edustajien kanssa, että muistaisimme niitä 50 ihmistä, jotka menettävät henkensä onnettomuudessa perjantaina 30. lokakuuta Bukarestissa diskossa. No nuoria, kuten minä, monet taistelevat vielä elämästään ja odotamme solidaarisuuden merkkejä Romanian kansalle tässä erittäin vaikeassa tilanteessa. Haluamme kiittää kaikkia ja se valtioita, jotka ovat auttaneet meitä erittäin vaikeana hetkenä. Kiitos.